Istunto on jälleen avattu. Pyydän teitä istuutumaan. Nyt saamme kolmannen äskerroksen ja minulla oli uusia ehdokkaita Euroopan parlamentin puhemieheksi. Ainakaan ilmoitusta olette tällaista saanut työjärjestyksen mukaisesti. Toisen äskerroksen ehdokkuudet pysyvät. Pyydän, että salivahtimestarit nyt jakavat äänestysliput ja kirjekuoret ja pyydän, että ääntenlaskijat ottavat paikkansa. Pyydän, että ääntenlaskijat menisivät paikoilleen. Der Wahlgang ist eröffnet. Äänestyskierros on avattu. Kaikki saavat äänestää. Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, ovatko kaikki edustajat äänestäneet? Kysyn vielä kerran. Haluaako joku vielä äänestää? Haluaako joku vielä käyttää ääntään? Frage deshalb Kysyn vielä kolmannen kerran. Haluaako joku antaa äänensä vielä? Näin ei näytä olevan, joten äänestyskerros on päättynyt. Edustaja Pretzel, teidän välihuutonne merkitään pöytäkirjaan ja pyydän, että käyttäydytte asianmukaisesti. Tästä tulee seurauksia teidän häviämättömän käyttäytymisenne vuoksi. Istunto keskeytetään. Kun tulos ilmoitetaan, eh, siitä ilmoitetaan kellojen soitolla ja samoin kuin tiedolla, joka tulee näkyviin näytöille.